Buongiorno colleghi, se per favore prendete posto il commissario. Hyvää päivää kollegat. Voitteko istutua paikoilleen, koska komission jäsen on saapunut paikalle. Näin pääsemme töidemme alkuun lähestulkoon aikataulussa. Olemme äärimmäisen iloisia saadessamme terve, toivottaa tervetulleeksi komission jäsen Olli Reenin oli ystävällistä hyväksyä kutsumme tänne valiokuntaan päivää sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt joitakin kysymyksiä liittyen laajentumiseen. Tiedämme, että päätöksentekoaikataulu on sellainen, että seuraavaksi toimii neuvosto tulevina viikkoina jonka aikana näitä suosituksia tarkastellaan. Ja kuten tiedämme, parlamentilla ja myös erityisesti meidän valiokunnallamme on tärkeä rooli tässä aiheessa komission lisäksi. Ja tähän uusien jäsenten liittymiseen EU-hun tarvitaan parlamentin hyväksyntä. Meidän roolimme ei ole ainoastaan juridinen vaan myös ennen kaikkea poliittinen, aivan kuten komission jäsen on useissa tiedonannoissaan sanonut. Tiedonanto, kuten tämä nimikin sanoo, tämä tiedonanto menee kansalaisillemme sekä EUn jäsenvaltioiden kansalaisille, mutta myös mahdollisesti meihin liittyviin maiden kansalaisille. Ja se on äärimmäisen tärkeää. Tässä ei ole kyse siis pelkästään siitä, että teknisesti sopeuduttaisiin tai sopeutettaisiin muita tähän meidän järjestelmäämme, valtiojärjestelmäämme tai yhteiskuntaan. Vaan tässä täytyy muistaa myös vari, äh, arvot, joita Euroopan unioni edustaa. Oikeus, demokratia, ihmisoikeudet ja niin edelleen. Ja koko tämä arvojärjestelmä on tärkeä kansalaisille. Kansalaiset ovat meidät tänne parlamenttiin äänestäneet ja meidän täytyy olla pääosassa, kun käännytään julkisen mielipiteen ja kansalaisten puoleen. Joten on äärimmäisen tärkeää, että kun helpotetaan uusien jäsenmaiden liittymistä EU-hun, niin tässä toimitaan niin, että parlamentti on mukana prosessissa ja erityisesti juuri me valiokuntana, jotka käsittelemme näitä kysymyksiä, joista olemme vastuussa. Meitä kaikkia kiinnostaa saada kuulla komission suositukset ja komission jäsenen mielipiteet – pidet näistä edistysaskeleista, joita on nähty viime aikoina. Ja meillä on äh, laaja puheenvuoropyyntö luettelo kollegoiden puolesta. He haluaisivat käyttää puheenvuoron siis ja pyydän anteeksi, että minun näin täytyy tehdä, mutta keskusteluissa täytyy käyttää rajattua puheaikaa. Aluksi annamme kaksi minuuttia per puheenvuoro. Ja pidemmittä puheita emme käytä enempää komission jäsenen aikaa, vaan nyt annamme hänelle puheenvuoron ja kuuntelemme suurella mielenkiinnolla. Olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja ystävällisistä johdantasanoista. Thank you. And, uh, I'm very glad to meet Olen oikein iloinen tavatessani teidät täällä. Ymmärtääkseni tämä on normaalisti sosialistiryhmän kokous on A. oli. Isoisäni oli Bernsteinilainen sosiaalidemokraatti. Olen iloinen ollessani tänään ja haluaisin kiittää sosialistiryhmää yhteistyöstä ja erityisesti suomalaisia sosiaalidemokraatteja kaikesta toista he ovat antaneet minulle työssäni viime päivinä. Toivottavasti viesti menee perille. Eilen komissio hyväksyi EU-laajentumistrategian. Highlights uh, the progress. Uh, Tämä vaalaisi, mitä edistymistä Länsi-Balkanilla ja Turkissa on tehty liittymiseen liittyen vaikeina kriisiaikoina – ja haasteita, että nämä, jotka kohtavat näitä maita ja meitä lähivuosina. Siksi mielelläni esittelen kertomuksen päätulokset. Tämä on nykykomission viimeinen lahjoitumispaketti, ensimmäisen Barroso-komission paketti. Haluaisin kiittää kaikkia teitä erinomaisesta yhteistyöstä viime vuosina – Euroopan parlamentin aina toiminut aktiivisesti laajentumispolitiikan muokkaamisessa. Olette omistautuneet Kaakkois-Euroopalle, olette käyneet keskusteluja, tehneet mietintöjä, hyväksyneet päätöslauselmia. Itse asiassa parlamentti on esimerkki demokraattisesta tilivelvollisuudesta. Ja minusta tämä valiokunta on harkitsevainen – kumppani vaikeina aikoina ja olen valmis jatkamaan tätä erinomaista yhteistyötä myös tulevaisuudessa. Hyvät naiset ja herrat, viimein sen viiden vuoden aikana olemme pyrkineet löytämään herkän tasapainon yhtäältä vakiinnuttamisen, konsolidoinnin ja sitoumustemme ja toisaalta tämän strategisen rauhan, vapauden, vaurauden ja demokratian tavoitteen välillä. Ja olemme pyrkineet myös takaamaan omaan laajentumiskapasiteettimme. Näin olemme kyenneet etenemään asteittaisessa tarkkaan hallitussa lainusprosessissa tavalla, joka tekee jäs, uusille jäsenmaille prosessista vaivan väärtin. Tässä suhteessa panettaisiin kahta pääesimerkkiä. Ensinnäkin nyt voimme suositella liittymisneuvotteluiden aloittamista entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa. Maa on vakuuttavasti edistynyt ja substantiaalisesti tarttunut pääreformitavoitteisiin, kuten oikeuslaitoksen, poliisin, julkishallinnon ja OHRID puitteen sopimuksen täyttämisessä, joka on tärkeä vähemmistöjen suojan kannalta. Komission mukaan maa täyttää riittävässä määrin Kööpenhaminan poliittiset kriteerit. Nämä elementit pääuudistustavoitteiden täyttäminen ja, ja poliittisten kriteerien riittävä täyttäminen mahdollistavat sen, että komissio voi suositella jäsenyysneuvotteluiden aloittamista. Uskon, että Skopien hallitus pitää tätä vahvana rohkaisuna, että se omistaa tarttuisi neuvotteluille vankasti ja ratkaisisi nimikysymyksen lopulta. Me painotimme loppupäätelmissä eilen, että hyvien naapurisuhteiden säilyttäminen mukaan lukien neuvoteltu ja molemmille puolille hyväksyttävä ratkaisu nimikysymykseen YK on puitteissa on olennaista. Nyt tätä tarvitaan kiireellisemmin kuin ennen maan eurooppalaisen tulevaisuuden vuoksi. Uskon, että viesti mennyt hyvin perille Skopjassa. Sitten Länsi-Balkanin viisumi liberalisointi on edistynyt ja tulee edistymään merkittävästi. Tämä vuoden lopulla ja ensi vuonna. Tällä hetkellä keskustelette ehdotuksistamme liittyen – viisumivapaan alueen luomisesta Makedonia ja Montenegron, Fyromin ja muiden maiden suhteen ensi vuoden alusta. Nämä maat ansaitsevat sen, koska ne täyttävät vaatimukset esimerkiksi biometristen passien myöntämiseen liittyen, että ne myönnetään luotettavalla tavalla vahvistiessaan – rajavalvontaa luodessaan integroituja rajavalvontajärjestelmiä sen varmistamiseksi, että viisumi vapaamatkustaminen näissä maissa on turvallista ja varmaa Euroopan kansalaisille. Tiedän, että jotkut teistä olisivat halunneet, että kertomuksemme olisi ollut osaan ottavampi kun Albania ja Bosnia Herzegovina täyttävät nämä vaat, tiukat vaatimukset, voimme sitten suositella näitä maita. Komissio harkitsee samanlaisia ehdotuksia Albanialle ja Bosnia-Herzegovinilla ensi vuoden alkupuolelle niin sillä ehdolla, että nämä maat täyttävät viisumiliberalisoinnin tiekartan ehdot. Tiedän, että viisumivapaa matkustaminen on ratkaisevan tärkeää näille maille ja niiden kansalaisille, nuorille, opiskelijoille. Joten tämän ehdotuksen hyväksyminen osoittaa, että uudistukset ovat kourin tuntivia etuja ehdokasmaiden ja potentiaalisten ehdokasmaiden kansalaisille pohjimmiltaan kysymys on Kaakkois-Euroopan kansalaisyhteisöjen eurooppalaistamisesta, mikä on päätavoitteemme. Ajatelkaapa asiaa. Viisi vuotta sitten me hädin tuskin pohdimme viisumien myöntämisen helpottamista, mikä on paljon vähemmän kunnianhimoista kuin viisumin liberalisointi. Nyt meitä odottaa viisumin vapaa matkustaminen. Kysymys on valtavasta liittymisosingosta Länsi-Balkanin kansalaisille. Hyvät ystävät, epäilemättä Länsi-Balkanin ja Turkin eurooppalainen perspektiivi on ollut tekijä vakauden takaamiseksi taloudellisessa ja poliittisessa liberalisoinnissa. Nyt kommentoin joitakin ehdokasmaita ja potentiaalisia ehdokkaita. En tule katsomaan kaikkia maita voimme jatkaa sitten vuoropuhelun muodossa ja keskustella jostakin maista, jota en tässä nyt mainitse. Ensinnäkin e on todennäköinen 28. jäsenmaa Kroatia. Kroatia lähestyy maaliviivaa. Käytöön me neljä vuotta tiiviitä jäsenyysneuvotteluja vaan täytyy jatkaa ja tiivistää uudistusprosessia erityisesti oikeuslaitoksen suhteen, korruptio järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa taistelussa ja yhteistyössä kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa ennen kuin neuvottelut voidaan viedä loppuun. Pidämme myönteisenä sitä, että meillä nyt on uutta pontta liittymisneuvotteluissa. Kroatia täyttää kaikki jäljellä olevat ehdot, ja, jolloin jäsenyys neuvottelut voidaan taisi viedä loppuun ensi vuoden loppuun mennessä. Mitä tulee muuhun lään, Balkan, siellä on ollut vakaata, joskin epätasaista vakautumista viimeisenä parina vuonna. Meillä on vapaa sopim, kauppasopimukset, Fyromin, Montenegron, Albanian, Bosnia-Herzegovinan, Serbian ja Kosovan kanssa. Vaikka jatkuvaa vakauttamista on tapahtunut. Mitään ikuista rauhaa ei ole saavutettu. Meidän täytyy pitää huolta, että prosessi etenee. Meidän täytyy jatkaa poliittisen miinanraivauksen prosessia Länsi-Balkanilla jotta ei tule takapakkia. Jotakin menestys, tätä menestystä on tullut, kuten äskettäinen sopimus, jolla rat, ratkaistaan Kroatian ja Slovenian rat, rajakriisi ja siinä EUn välitystoimilla on ollut osansa. Ja Kroatian liittymisneuvotteluiden uudelleen lanseeraaminen sen jälkeen, kun ne olivat olleet jäissä lähes vuoden. Mutta meidän täytyy jatkaa tätä työtä. Ja on yksi asia, jonka parissa työskentelemme näinäkin tunteina, kun neuvottelutiimimme ovat Sarajevassa, Banjalukassa, Mostarissa, viittaan tietysti Bosnia-Herzegovinaan, jonka vaarana on jäädä pahasti muista alueemmasta jälkeen. Siksi viime viikolla Ruotsin ulkoministeri Karl Biltin kanssa – ja Yhdysvaltojen varaulkoministerin, apulaisulkoministeri James Steinbergin kanssa me tapasimme kahden päivän ajan Bosnia-Herzegovinan puoluejohtajia, jotta onnistuisimme ratkaisemaan sen poliittisen umpikujan, joka on käyttänyt kelloa takaisinpäin viimeisen 18 kuukauden aikana ja palaamme ensi viikolla. Ja kuten sanoin, neuvottelutiimimme ovat nyt paikan päällä maanjohtajien kanssa neuvottelemassa olemme tarjonneet maan johtajille toimenpidepakettia, johon liittyy tiettyjä perustuslaillisia muutoksia, jotka ottaisivat niitä saamaan äkkilähdön EU- ja NATO-integraatiossa. Miksi me teemme näin? Me haluamme, että Bosnia ja Herzegovinasta tulee uskottava ehdokasmaa EU- ja NATO-ehdokkuutta ajatellen. Tehdäänpä selväksi, että Bosnia-Herzegovinan jäsenyysneuvottelut on mahdollisuuksia vasta kun tämä korkean edustajan virkaillaan merkitsevät valtaoikeudet, tämä virka ei ole enää olemassa. Kvasiprotektoraatti ei voi liittyä EU-hun. Joten kansalaisten ja EUn on päätettävä, Haluaako maa olla jatkuvasti jälkijunassa suhteessa ja naapureissa, että sillä on jonkinlainen kumppan, kumppanuussopimus kanssa, vai kykenevätkö maat vakavasti ponnistelemaan EU-jäsenyyttä kohti kaikki ne velvollisuuksineen, mitä tähän liittyy? Tämä kansalaisten Länsi-Balkanin puolesta ja Euroopan puolesta, että Bosnian johtajat nousevat tehtävän tasolle ja saavat sopimuksen aikaa. EU on mukana korkeammalla tasolla, koska haluamme, että Bosnia onnistuu EU- ja NATO-integraatiossa. Näinä vaikeina talouskriisin aikana EU-jäsenyys Montenegron ja Albanian tapauksessa – ovat alleviivanneet on jatkuvaa houkuttelevuutta ja painottaneet turvallisuuden ja varallisuuden merkitystä. Islannin jäsenyyshakemus lisää myös uuden ulottuvuuden meidän laajentumisesityslistalla. Ei ainoastaan maantieteellisesti tai geostrategisesti, vaan myös äh, rahoitusvakauden ankkuroinnin kannalta maassa, johon talouskriisi iskenyt pahasti. Ennen kuin lopetamme, painotan muutamaa laaja-alaista, kaikkia koskevaa haastetta, jotka odottavat. Haluttaisiin oikeusvaltion periaatteista. Tässä on perustava EUn arvo. Yes, in southeastern Europe. Joka on merkittävä haaste Kaakkois-Euroopassa. Erityisesti oikeuslaitoksen uudistaminen ja taistelu korruptiota ja järjestäytynyttä rikollista vastaan on nyt puheena. Paljon työtä tehdään nyt ja yhteensä käyttää kaikkia yhteisövälineitä auttamaan, auttaessaan näitä maita puuttumaan korruptioon ja rikollisuuteen. Tämä on kärkiprioriteetti kuten aikaisemmilla kierroksilla olemme oppineet. Toisekseen, ja valitettavasti, mielipiteen vapaus ja tiedotusvälineiden vapaus ovat ongelma useassa alueen maassa. Tähän pitäisi tarttua vakuuttavalla tavalla kiireellisesti kyseisissä maissa. Esimerkiksi Olemme aina tehneet selväksi Turkille, että puheen vapaus ja vapaus ovat perusarvoja kaikissa demokraattisissa avoimissa yhteiskunnissa. Ne ovat EU-jäsenyyden välttämätön ehto. Sama pätee uskonnonvapauteen, naisten oikeuksiin, vähemmistön oikeuksiin ja AY-oikeuksiin. Laajemmassa strategisessa kontekstissa – Turkilla on avainrooli alueen turvallisuuden kannalta Lähi-idässä, Etelä-Kaukasoksella, mitä tulee energian tarjona varmuuteen ja, ja sivilisaatioiden välisessä vuoropuhelussa. Nämä ovat ne avainsyyt, miksi olemme omistautuneet laajenemisprosessin Turkin kanssa. Pidän myönteisenä Äh, Armenian suhteiden normalisoitumista. Se on todella historiallinen virstanpylväs. EU pitää sitä myönteisenä panoksena alueen vakauden ja rauhan kannalta. Samoin pitää demokraattista avautumista kurdikysymyksen ratkaisemiseksi laajan kuulemisen ja kourin tuntuvien toimenpiteiden kautta. Me odotamme, että Turkki takaa täyden äh, assosiaatiosopimukseen äh, Täytetäänpä sanoin niin on 63 Ankaraa protokollan täytäntöönpanon, jonka Halstein, Walter Halstein allekirjoitti. Ja odotamme, että suhteet Kyproksen kanssa tulevat normalisoitumaan. Me vetoamme Kyproksen kahden yhteisön johtajiin, jotta ne veisivät neuvottelut onnistuisesti loppuun ja löytäisivät Kypros-kysymykseen kattavan ratkaisun. Toinen pitkän aika, pitkäaikainen ongelma alueella ovat kahdenkeskeiset suhteet. Komission mielestä väliset kiistat täytyy ratkaista ja osapuolten pitäisi ne ratkaista, niiden ei pitäisi viivyttää EUn laajentumisprosessia. Alueellinen yhteistyö Kaakkois-Euroopassa on parantunut 2009. Se on ollut yksi avainprioriteeteistämme. Ja alueen maat ovat lisänneet omistustaan alueellisen yhteistyöhön. Onpa kysymys poliittisesta yhteistyöstä, alueellisen neuvoston puitteissa tai taloudellisesta ja kauppayhteistyössä laajennetun ja modernisoidun Keski-Eurooppaan vapaakauppasopimuksen puitteissa. alueellisten rakenteiden ja aloitteiden tehokkuutta kuitenkin pitää parantaa ja Kosovoa koskevien erimielisyyksien ei pitäisi estää alueellista yhteistyötä. Herra puheenjohtaja, kunnianarvoiset jäsenet, hyvät kollegat, lopettaisin painottamalla, että laajentumispolitiikka on eu strateginen etu. Se auttaa meitä projisoimaan EUn vaikutusvaltaa nykyrajojen ulkopuolelle ja se on vakauden ankkuri vaikeina aikoina. Meidän vakauttamispolitiikka, jota joskus puhutaan äh, laajenemiseksikin, sillä on merkittäviä implikaatioita EUn ulkopolitiikalle, meidän globaalille roolillemme. Toisin sanoen, meidän uskottavuutemme globaalina toimijana pitkälti on kiinni meidän kyvystämme muokata välitöntä naapurustoamme laajentumisia naapuruspolitiikan kautta. Tiedämme, että EUn muuttava voima on suurimmillaan etelässä itä äh, naapurimaissamme, jossa eurooppalainen elämäntapa, joka perustuu perusoikeuksille ja tämä meidän pehmeä voimamme tarjoaa toivoa ja ajaa uudistuksia. Siellä me voimme todella saa, saada muutoksia aikaan ja tämän edistyskertomusten teknisen narratiivin taustalla. Tämä on se todellinen tarina, jota me kerromme. kaakos eurooppaa itäinen naapuruus ja Välimeren unioni, miten tämä tulee, on huippuprioriteetteja, sillä rauha lähi suhteet Iranin kanssa, vakaus Etelä-Kaukasuksella, energiaan, tarjonnan vakaus ja terrorismin vastainen taistelu ovat kaikki kysymyksiä, joita me kykene ratkaisemaan, tar- jotka emme kykene käsittelemään yksin. Me tarvitsemme kumppaneita, me tarvitsemme, että kumppanimme Kaakkois-Euroopassa tarttuvat näihin haasteisiin. Hyvät ystävät, tämä on paras tapa, jolla saamme muutoksia aikaan vapauden demokratian vaurauden nimissä. Ne ovat meidän ydinarvojamme. Haaste on iso, mutta missio on mielekäs. Euroopan parlamentilla tulee olemaan avainrooli tämän toteuttamisessa. Tähän luotan. Kiitos. Grazie commissario, il suo intervento. Kiitoksia hyvä komission jäsen. Tämä oli hyvin laaja ja kiinnostava puheenvuoro. Niin kiinnostava, että minun on nyt suljettava puhujalista. Täällä on jo 26 kollegaa, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Valitettavasti minun on rajoitettava puheenvuorot puolentoista minuuttiin. Annan puheenvuoron ensimmäiseksi kollegoille, jotka toimivat uusien liittyvien jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden esi- mietintöjen esittelijöinä. Ensimmäisenä Rova Pak, ensimmäisenä esittelijänä. Kiitoksia. Kiitos kovasti komission jäsenelle tästä alustuksesta. Te viittasitte Makedoniaan ja pohditte, onko Skopje ymmärtänyt viestin. Olisin kuullut mielelläni myös siitä, onko Atena ymmärtänyt viestin, koska Skopje ja Makedonia yksin eivät varmastikaan voi viedä kulkua oikeaan suuntaan ilman, että Kreikka tätä puoltaisi. Mielestäni teette aivan oikein, että nyt ponnistelette siihen, että neuvottelut aloitetaan nyt. Mielestäni kesällä komissio teki aivan väärin eroja maiden välillä. On oikein sanoa, että jos Albania ja Bosnia-Herzegovina ensi vuonna alkoi täyttää vaatimuksia niin, että nekin voivat päästä mukaan. Mielestäni meidän täytyy auttaa tätä aluetta niin, että ei synny mitään mustaa aukkoa. Sitten Kroatia, se on menossa hyvään suuntaan. Bosnia-Herzegovinasta. Haluaisin hieman sanoa ihmetystäni siitä, että tilannetta ei ole valmisteltu kovinkaan hyvin ja ehkä Bosnia-Herzegovina epäonnistuu tämän takia. Siellä on jo neuvoteltu asioista. On tehty sopimus, sitä ehkä tulkitaan eri tavoin, mutta sitä täytyisi kuitenkin pitää pohjana, jotta päästäisiin parempaan tulokseen. Sitten olin ihmeessäni sitä, että Albania ette maininnut ollenkaan. Se on tehnyt isoja edistystä askeleita, se on vakautunut ja on menossa kohti oikeaa suuntaa. Perfetto, grazie. Hienoa, kiitoksia. Suosittelen kaikille, että esitätte korkeintaan kaksi kysymystä. Omen Raiten, Turkki. Puolitoista minuuttia. Eh, eh, Puheenjohtaja. Kollegani Pakko jo käsitteli Balkanit, joten puhun vain Turkista. Hyvä puheenjohtaja, pane merkille sen, että komission jäsen Rehn ja komissio kaiken kaikkiaan ovat paljon kriittisimpiä Turkkien suhteen kuin aikaisemmin. Olen yllättynyt mm, myös siitä, että hän puhuu oikeusvaltioperiaatteesta koko laajentumista varten. Se on tärkeää kaikissa tapauksissa, mukaan lukien Turkki. Oikeusvaltion on oltava olemassa. Haluaisin toistaa Turkin ei pidä tehdä uudistuksia meidän takia, vaan itsensä takia. Mikäli Turkki haluaa tulla hyvinvointivaltioksi, sen on sovellettava oikeusvaltioperiaatteita. Kolme kysymystä komission jäsenelle. Ensinnäkin olen yllättynyt siitä, että herra Rehn sanoi tänään, että hän toivoo, että kunnioitetaan lisää pöytäkirjaa. Näin hän täällä sanoi, mutta hän ei sano sitä tässä kertomuksessa. Tämä ensimmäisenä asiana pohdin, mitä hän oikeastaan toivoo, sitä mitä hän sanoi täällä vai sitä mitä ei ole kirjoitettu. Siis onko niin, että vuoden lopulla jälleen keskustellaan yleisten asioiden neuvostosta tästä. Sitten toinen kysymys, oikeuslaitoksen uudistus. Kertomuksessa ne toteatte, että uudistukset ovat alkaneet, mutta jos ei päästä tarpeeksi pitkälle, niin eh, se ei tuo Tyrkille mitään. Pohdin, ovatko uudistukset riittäviä. Kiitoksia. Raccomando il rispetto dei tempi. Tal- Muistutan puheajoista. Taaler, Makedonia. Eh, grazie, Presidente. Thank you very much, Mr. Commissioner, for the... Paljon kiitoksia herra komission jäsen tekemästänne työstä ja rohkeudesta liittyen Makedon, Makedonian, että suosittelette neuvotteluiden aloittamista neljän vuoden jälkeen. Eilen Skopin keskustassa kansanjuhli. Se näyttää, miten tärkeänä paitsi hallitus, myös kansa pitää tätä prosessia. Mitkä mahdollisuudet tällä hetkellä löytää tukea tälle päätökselle neuvostossa? Onko tässä joku mahdollisuuksien ovi Kreikan vaalien jälkeen? Tiedämme, että herra Papandreou on nyt virassa. Hän on Thessalonikin agendan arkkitehti vuodelta 2003. Mainitsin myös pääministeri Grevskin puheen, joka piti neljä päivää sitten. Hänen puheensa oli oikein positiivinen. Se oli puhe 11. lokakuuta kansallisena päivänä edetty puhe. Hän pyrki vilpitöntä neuvoteltua ratkaisua kahdenvälisiin ongelmiin mukaan lukien nimiongelma. Näetkö mitään mahdollisuuksia helpottaa tuota prosessia samoin kuin teitte Kroatian ja Slovenian keskeisessä tapauksessa. Kiitoksia edustaja Thaler. Piditte kiinni puheajasta. Sitten Serbian esittelijä edustaja Kaci. Puolitoista minuuttia. Mr. Commissioner, I would like to congratulate... Herra komission jäsen, haluaisin onnitella teitä Bosnia-Herzegovinan suhteenko? Yeah. Minä aloitan Serbiasta. Sitten tulee levittymään koko Länsi-Balkanille ja Turkkiin. Haluan alleviivata, että on äärimmäisen tärkeää, että olet aina niin positiivinen, oliko myönteisen ilmapiirin, myönteistä energiaa. Se on ennakkoehto Länsi-Balkanin suhteen, mutta myöskin multilateraalisessa suhteessa kautta maailman. Aluksi onnittelisin teitä siitä, että sitten suunnitelma, että ottaa mukaan Kosova, viisumin liberalisoitiin. Tämä on hieno hetki Länsi-Balkanille ja myös Serbialle. Siksi kysyisinkin, onko jotain aikataulua tämän aloitteen aloittamiseksi, eikä sitä aloittamiseksi, vaan täytäntöönpanemiseksi. Provosoit minua vähän bosnia herzegovina suhteen. Palasit Botemirin tapaamisesta ja Toimivan hallinta on haaste, kistä sitä, mutta mainitsit kahden keskeiset kysymykset ja Kroatian kertomisessa. mainitsit rajakysymykset. Siteeraan rajakysymyksessä Serbian ja Bosnia-Herzegovinan kanssa ei ole mitään edistymistä. Kun Bosniassa ei ole mitään hyvää hallintoa, odotatteko läpimurtoa tässä kysymyksessä? Kiitos, puhe- Kiitos komission jäsen. Grazie, onorevole Kacin. Kiitoksia edustaja Katsin. Seuraavaksi edustaja Lunacek. Hän on Kosovan esittelijä. Thank you, Mr. President. Uh, Mr. Commissioner, uh, to start with, I would... Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Aluksi, kuten edellisetkin puhujat, haluaisin sanoa, että olen iloinen siitä, että koko länsi Balkanin maiden perspektiivit liittymiseen jälleen tässä vahvistettiin. Kosovo esittelijänä olen tyytyväinen myös siihen, että puutuitte tähän viisumivapautuskysymykseen ja sanoitte, että olette valmiit käynnistämään kysymyksen käsittelyn. Mutta kysymykseni kuuluu milloin? Kansalaiset odottavat saavansa tietää, milloin vuoropuhelu käynnistyy. Sitten Kosovon romanikysymys. Kertomuksessa näin oikein sanotte, että haasteita on kosolti kaikkien jäsenvaltioiden kanssa neuvotellaan nyt palautumissopimuksista – Aiotteko painostaa siihen suuntaan, että romaneja ei lähetetä takaisin Kosovoon? Ongelmia on paljon. Mutta jos näin on, niin silloin jäsenvaltioiden täytyy käsitellä tätä. Ja sitten meillä nopeasti Turkista. Tästä varmasti kollegani jatkaa. Tai jatkavat esimerkiksi vesivoimalat vaaditaanko niidenkin osalta eurooppalaisia normeja? Kiitoksia. Seuraavaksi kukan Kaakkois-Euroopan valtioiden esittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos komission jäsen Reenille hänen kertomuksestaan. Olen samaa mieltä noiden edellisten puhujien kanssa, jotka sanovat, että joitakin myönteisiä uutisia alueelta on tullut herra komission jäsen. Lyhyesti myöskin koskettelitte sitä kysymystä, että olisi hyvä, jos Euroopan parlamentti käyttäisi tätä uutta tilannetta vahvistaakseen läsnioloaan ja yhteistyötään. Joten yksinkertainen kysymykseni on, onko sinulla jotain ajatuksia sen suhteen, minkälaista yhteistyötä pitäisi olla? Miten voisimme kourin tuntuvasti tähän prosessiin kantaa kortemme kekoon. Eh, onorevole Tanok, lei... Edustaja Tanok, olette Montenegron esittelijä. Teen tässä poikkeuksen, vaikka pyysitte puheenvuoroa liian myöhään. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyt kommentti. Olen lukenut Montenegron edistymiskertomuksen. Se, se on tyydyttävää, tyydyttävää edistämistä on tapahtunut kaikilla alueilla. Montenegron hallituksen on kysytty kirjallisesti kahdesta tuhannesta kysymystä. Kyseessä on pieni uusi maa, pienet hallintoresurssit. Tämä he sankarallisesti tai kamppailevat liittyäkseen EU-hon. He sitkeästi taistelevat järjestäytyä rikosta, rikollisuutta ja lahjontaa vastaan. Yksi jäljellä jääneistä ongelmista, joihin haluaisin kommentin, on viipymä muutama jäsenmaa ei ole ratifioinut vielä assosiaatio- ja vakausopimusta Väliaikainen sopimus on voimassa, mutta muutama jäsenmaa omani mukaan lukien ei ole ratifioinut. Onko kysymys vain priorisoinnista näissä maissa, vaikka neuvostossa joku ongelma? Montenegron talous on kestänyt kriisi melko hyvin, mutta kyseessä on pieni maa ja maatalous siellä erityisen diversifioitu, se on erityisesti turismista kiinni ja sillä on pari suurempaa tehdasta, jotka ovat kärsineet globaalista kriisistä, mutta muuten se etenee tahdissa. Ja kuten muut kollegaat, tuo Montenegroon viismin liberalisointia. Se on pitkällä biometristen passien kysymyksestä mitään ongelmaa laittoman maahanmuuton suhteen muualle Eurooppaan ei ole. Grazie onorevole Si chiude. Kiitoksia edustaja Tannok. Tähän päätetään ensimmäinen kysymyskierros. Annan puheenvuoron komission edustajille. Olkaa hyvä. Thank you. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos hyvin relevanteista kysymyksistä. Aloitan Doris Parkin kysymyksistä liittyen Skopien kuten asian muotoilit. Onko Atena ymmärtänyt viesti? Eilisessä ehdotuksessa meillä oli kaksi päätavoitetta jäsenyysneuvotteluiden aloittamiseksi Fyromin suhteen. Näitä ehdotuksia pitäisi pitää kahdenlaisena rohkaisena Skopien suuntaan. Toisaalta me rohkaisemme Skopia oikeudellisiin, demokraattisiin ja taloudellisiin uudistuksiin päättäväisesti ja tuloksekkaasti. Samanaikaisesti tarjoamme voimakkaasta rohkaisua käymään vakavia neuvotteluita myönteisessä hengessä tämän kysymyksen loppulliseksi ratkaisemiseksi. Olen Nimitsin kanssa jatkuvassa yhteistyössä. Hän on välittäjänä YK puolesta tässä nimikysymyksessä. Hän on tehnyt sitä 15 vuotta. Uskokaa, että hän tekee fantastista työtä, vaikka tuloksia vielä ei ole. Se ei ole varmastikaan hänen syönsä. Me luotamme häneen täysin. Loppukesällä syksyn alussa hän oli melko toiveikas ja olettaisin, että vaalikampanjan päätyttyä. Molemmissa maissa on hallitukset, joissa on aika tuoreet uudet mandaatit. Meillä olisi nyt mahdollisuuksien akkunat auki. Ratkaista 18 vuotta auki ollut kysymys. Tiedän täysin, että meidän pitäisi kaikkien tietää, että neuvostossa vaaditaan yksimielisyyttä jäsenyysneuvotteluiden aloittamiseksi minkään maan kanssa, millä saattaa olla jotakin implikaatioita. Ehdotuksessa me painotimme, että hyvien naapurisuhteiden säilyttäminen ja molemmin puolin hyväksyttävä ratkaisu nimikysymykseen on välttämätöntä ja uskoakseni viesti on mennyt perille Skopjassa viisumikysymykseen liittyen ja näkemyksenne, kun kyseiset maat täyttävät tässä tapauksessa Albania ja Bosnia-Herzegovina täyttävät ehdot. Voimme ehdottaa, voimme suositella viisumivapautta heidän, kansalaisilleen. Tämä kuuluu oikeusasiain komissaarille. Nyt olemme Jacques Barron komission varapuheenjohtajan kanssa lähes yhteistyössä. Olen oikein kiitollinen arvokkaasta panoksestaan liittyen ismivapauteen. Vapauteen ja olen tyytyväinen parlamentin toimintaan tässä näinä vuosina. Eivät ponnistelumme Bosnia-Herzegovinassa epäonnistuminen ole mielestäni. Ja tässä tulkauksessa oli nyössi, joka ei nyt ihan mennyt perille, mutta meillä on vakava yhteinen projekti Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen kanssa. Molemmilla on korkeamman tason edustus, puheenjohtajisto, neuvosto, komissio EU-puolelta ja Yhdysvallat – apulaisulkoministeri Steinbergin henkilö on mukana ja Hillary Clinton ja presidentti Obama vahvasti poltavat tätä yrityställistä euroatlanttista integraatiota. Ria Omeräytten otti esille oikeusvaltion ja perusvapauksien aseman ja merkityksen Turkille ja mielestäni tämä kertomus painottaa sitä, että meidän täytyy aloittaa uudistusprosessi täysin ja lisätä perusoikeuksia mukaan lukien naisten oikeuksia, AY-oikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia. Mitä tulee lisäprotokollaan, johon viittasit, joka on vakava kysymys. Kerropa, miten muotoilin tämän. On hyvä käyttää alkuperäistekstiä. After very intensive uh, discussions in the college yesterday, äh. teimme lopuksi johtopäätöksen, että Turkin täytyy ei syrjivästi täytäntöön panna lisää pöytäkirjaa ja edistää Kyproksen suhteiden normalisointia. EU ja jatkaa seurantaa ja arvioi edistymistä näissä kysymyksissä 21. syyskuuta 2005 päätöslauselman mukaisesti ja 19. syyskuuta 2006 neuvoston päätöslauselman mukaisesti. Jos tämä Hebriltä kuulostaa, tämä syyskuun 2005 julkilausuma viittaa Kyproksen ja suhteiden normalisointiin Äh, Turkiin jäsenyysneuvotteluiden puitteissa. Täh. Mr. Thaler referred to the statements of... Uh... Thaler viittasi Papandreou Troiskin lausuntoihin ja siksi viittaankin tähän ainutlaatuiseen mahdollisuuteen. Uskon, että vihdoinkin voimme edistyä tässä kriittisessä kysymyksessä. pyrimme välittämiseen tässä kysymyksessä. YK sen tekee ja Matthew Nimit sen tekee. Mr. Katsin uh, referred to Kosovan. Tässä viitattiin Kosovan ja viisumeihin tuossa suhteessa. Kiitän tuestanne. Reagoinnin Bosnia-Herzegovinaan. Me tarvitsemme myönteistä henkeä Kaakkois-Euroopassa jos työskentelee laajentumiskomission jäsenenä. Täytyy olla ammattioptimistimääritelmän mukaisesti. Rava Lunacek sitten Kosovoon ja mielestäni reagoinkin ja mitä romani kysymykseen tulee, tämä on vakava kysymys. Ymmärrän huolenaiheenne Tämä on pikemminkin kysymys EUn jäsenvaltioille ja, ja o- oikeusasian komissaarille. En kykene kommentoimaan tähän portfolion niin rajoitteiden vuoksi. Yes, sir. Ja voimalla kysymys on katettu mainitulla tavalla. Sä herrat Sanak viittasi Montenegroon. Olen samaa mieltä hänen arvion kanssa. Itse asiassa Montenegro on hyvä uutistarina länsi Sillä on ongelmansa liittyen korruptioon, rikollisuuteen, sen hallintoa, kyky on niukahko, mutta maa vakaasti etenee. Mistä syystä se on Eurooppa tiellään edennyt? Grazie commissario. Riprendiamo il secondo blocco. Kiitoksia. Sitten eh, edustaja Kassulidis, puolitoista minuuttia. Mr. Commissioner, the commission every... Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Joka vuosi komissio kertoo meille oikeastaan aina samat asiat. Turkki ei sitoudu Ankaran pöytäkirjaan Kyproksen suhteet eivät ole normalisoituneet. Joka vuosi komissio vaatii Turkilta näiden asioiden korjaamista, mutta mitään ei tapahdu. Mutta business as usual. Tässä toimitaan aina samalla tavoin. Eikä Turkin todella pitäisi nyt pystyä noudattamaan näitä ehtoja. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Howard, puolitoista minuuttia. Thanks very much. Paljon kiitoksia yhteistyöstä ja yhteistyöstä valiokuntamme kanssa. Eikä varmaan ainoastaan sosiaalidemokraatit toivot teille menestystä lähiviikkoina. Mm, olen SD-ryhmän varjo ja sitten Turkkiin liittyen keskityn siihen. Pidän myönteisenä sitä, että olette ilmaiset myönteisiä lausuntoja läpimuodosta liittyen Armenian oikeuslaitoksen uudistuksen. Olet ihan oikeassa kritisoidessa perustuslain uudistusta. Siinä pitäisi edetä ja on ihan reilua. Pitää viitata siihen, että mielipiteen vapausjutut ovat vähentyneet Turkissa, mutta myöskin medianvapauteen on ongelmiin on oikeutusti viitattu ja valiokunnassa pari viikon sisällä varmasti tar- tarkastella tätä kurdikysymykseen pidän myönteisenä, mitä sanoit. Ihmiset Turkissa sanovat, että tämä on Euroopan kannalta tärkeää. Minusta tämä on perustavaa ja minä haluaisin, että he kuulevat, miten sinä vastaat tähän kysymykseen. Ja sitten kuuntelin vastausta vastaukset äsken annatte. Just with the government. Antakaa tämän protokollan suhteen. Ja, ja miten sitten on julkisen mielipiteen suhteen Turkissa? Miten ajatte tarttua tähän kysymykseen? Ajatteko tämä ensi vuoden raportissa viitata myöskin oppositiopidettä myönteisenä, että heillä Baikko äh, CHP tuli, johtaja tuli Eurooppaan tänä vuonna ja esitti jotakin myönteisiä lausuntoja. Kiitoksia edustaja Howitt. Seuraava, seuraavaksi kollega Lambsdorff, puolitoista minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää komission jäsentä selkeästä kielenkäytöstään, mitä tulee Turkin lehdistön ja mielipiteen vapauteen. Tämä on minun ryhmälleni sellainen asia, josta ei voida neuvotella. Tämä on Kööpenhaminan kriteereissä selkeästi mainittu. Kysymykseni kuitenkin on hieman erilainen. Kroatian ja Slovenian suunnite- äh, ne- Neuvotteluissa puhuttiin Rein suunnitelma ykkösestä ja kakkosesta. Tämä toi hyviä tuloksia. Mitä johtopäätöksiä näistä Balkan neuvotteluista, mitä tulee turvallisuuspolitiikkaan ja sitten Euroopan naapuruspolitiikkaan suhteessa Venäjään teette tulevaisuuden varalle. Ja sitten lyhyt huomio vielä ehdotatte, että neuvottelut Makedonian kanssa aloitettaisiin. Haluaisin kuitenkin varoittaa jäsenvaltioita siitä, että liikaa innostettaisiin tästä asiasta. Tiedämme, että Lissabonin sopimuksen mukaan entisen Balkanin, tai Balkanin alueelta voisi tulla seitsemän komissaria ja, perusta, ja jäsenistä kuusi komissaarille. Eli tämä on kysymys kyllä, josta pitää keskustella. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro Turkin valtuuskunnan puheenjohtajalle, eh, edustaja Flutho. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten Rova Omen minäkin pidin enemmän teidän suullisesta esityksestä kuin kirjallisesta kertomuksesta. Kun otetaan huomioon tämän vuoden edistysaskeleet, eh, mielestäni se on hieman eh, kylmäkiskoinen. Minun mielestäni on joitakin uudistuksia, jotka eivät ole vielä valmiita ja meidän on korostettava, että ne tehokkaasti täytäntöön pannaan. Kuitenkin joitakin uudistuksia ja poliittisia aloitteita on tehty tänä vuonna. Ne ovat olleet hyvin rohkeita ja minun mielestäni se ansaitsisi tukea meiltä, ei nyt ehkä valtavaa iloriemua, mutta kuitenkin aktiivista tukea ja, ja tunnustusta Euroopan unionin taholta. Tarkoitan tietenkin tämän Armenian ja Turkin välisen pöytäkirjan allekirjoittamista. Se on vaikea molemmille osapuolille. Se ei ole vielä valmis ja se edellyttää meidän tukeamme. Tarkoitan myös prosessia, jolla aloitettiin demokraattinen kehitys ja otettiin mukaan kurdikysymys. Se on aivan keskeinen ja ratkaiseva kysymys minun mielestäni meidän on hyvin selvästi tehtävä selväksi oma tukemme tälle aloitteelle ja sen täytäntöön panemiselle. Haluaisin kysyä, millaisiin aloitteisiin teidän mielestänne EU voisi ryhtyä tämän prosessin tukimiseksi? Kuten herra Howitt sanoi, se on aivan ratkaisevaa demokraattisen tulevaisuuden ja perusoikeuksien kannalta kaikille Turkin kansalaisille. Kiitoksia, Rova Flotre. Seuraavaksi puolitoista minuuttia puheaikaa kollega Arge Georgiolle. Kiitoksia. Haluaisin kiittää lämpimästi herra Reeniä. Hän on nähnyt kovasti vaivaa puhuitte, että loppupäätelmät eivät ole mitään hebreaa, mutta ehkä tämä ei ole Turkille hebreaa. Herra Bajism sanoi, tai hän luki kertomuksena ja Turkilta odotetaan nyt, että sen pitäisi täyttää velvoitteensa, mutta kyllä tässä muidenkin täytyy ensin täyttää omat velvoitteensa. Eli se, mitä on nyt mietinnössä, äh, kertomuksessa, niin tässä tavallaan sysätään Turkin niskaan. Vuonna 2006 ehdotettiin jotakin kysymyksiä, mitä tulee lukuun kahdeksan ja sen jäädyttämiseen. Ja sanottiin, että pitäisi olla entistä tiukempi, koska Turkki ei täytä pöytäkirjan sääntöjä. Mutta haluaisin muistuttaa, että Turkissa oli juttu hallituspuoluetta vastaan oikeudessa. Ja se myös tuomittiin, tämä hallituspuolue. Tässä oli kyse tietystä rahoituskysymyksistä. Mutta miten tämän voi yhdistää oikeusvaltioperiaatteeseen, josta puhuimme aikaisemmin? Ja mitä tulee sitten Han Dikin murhaan? Oletteko seurannut tätä tilannetta? Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro edustaja Belderille puolitoista minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. toimin puheenjohtajana Turkin ja Israelin välisessä... Ne, ne, niin, siis, Turkin, valtuuskunnan, Turkin ja Is- Israelin suhteet ovat minulle tärkeitä. Haluaisin viitata kertomuksenne sivuun 28. Tässä puhutaan Kasakstanin kriisistä. Olen erityisen yllättynyt seuraavasta kohdasta antisemiittisiä Ylilöntejä ei mainita, ei myöskään puhuta Turkin viranomaisten roolista, erityisesti pääministeri Erdoganin roolista. Siksi haluaisin vedota teihin, jotta tätä antisemitismi-ilmiötä seurattaisiin läheltä ehdokasmaassa. Minun mielestäni parlamentin pitäisi tehdä tästä kertomus. Ymmärrätte, että Tällä on vaikutuksia sille, minkä roolin Turkki haluaa itselleen sovittelijana Lähi-idässä. Sitten viimeinen kysymys on vielä avoinna oleva kysymys, joka koskee kristittyjen vapaaehtoistyöntekijöiden tilannetta Turkissa. Uskon, että saamme siihen vastauksen kysymyksessä, siis kristilliset vähemmistöt teen nyt poikkeuksen, vaikka, vaikka puhelista on suljettu EPPn ja PSN, äh, siis sosiaalisten ja demokraattien koordinaattorit ovat vielä pyytäneet puheenvuoroa. Brock, puolitoista minuuttia. Puheenjohtaja, minulla on vain lyhyt lisäkysymys. En tarvitse puolitoista minuuttia. Komission jäsen sanoi, että Ankara 2 yhteydessä vuoden 2005 neuvoston ja komission päätökset ovat voimassa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2009 lopussa meillä on aikaraja, joka umpeutuu. Siihen on enää kahdeksan viikkoa aikaa, kahdeksan viikkoa jouluun. Mitä on suunnitteilla nyt, kun tämä aikaraja tässä on umpeutumassa? Tämähän on mielenkiintoinen kysymys. Grazie, onorevole Brock. La parola all'onorevole... Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Vigening. Thank you, Mr. Albertini. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Rehn. Minä sanoisin, että arvostan teidän johdantapuhettanne, koska teidän toimistanne voi oppia jonkun läksyn tämän mandaatti mandatin aikana ja liittojen lainemisprosessi. Se onnistuu ainoastaan silloin, kun vallitsee konsensus asioista ehdokasmaissa ja silloin, kun laajentumisprosessi ei ole osa sisäpoliittisia tappeluita. Tämä pätee niin parlamenttiimme kuin jäsenvaltioihin. Voin ilmaista kantamme, että nyt kun Lissabonin sopimus on toivottavasti pi- mahdollisimman pian ratifioitu, laitumispolitiikallekin koittaa paremmat päivät. Koska meillä on institutionaalista joustavuutta jatkaa työmme parissa. On oikein tärkeää, että annamme toivoa ja sen ehdokasmaille. Nyt EU tulee olemaan asemassa todella hyväksi osia jäseniä, eikä vaan puhumaan siitä ja työskentelemään sen eteen. Me no, arvostamme myös viisumin liberalisointia, koska se motivoi voimakkaasti alueen ihmisiä jatkamaan työssä. Yksi yleinen kysymys. Mikä olisi yleisarvionne? Voidaanko nyt sanoa, että ehdokasmaat ovat lähempänä tavoitteiden täyttämistä yleisesti ottaen verrattuna tilanteeseen vuosi sitten niin mikä on ennusteenne seuraavan viiden vuoden aikana? Ja sitten yksi erityiskysymys liittyen Turkkiin. Mikä on suhteen niihin sekalaisiin signaaleihin, joita Turkki saa Euroopasta? Me sanomme, että arvi, arvostamme Turkin ja Armenian välistä sopimusta. Me, miten arvet sitä, kun allekirjoittaja ei ole jäsenmaa. Ja nyt puheenjohtaja keskeyttää, joten kysymystä ei kuulu. Seuraavaksi puheenvuoro edustaja Weigli. Haluaisin ensiksi onnitella teitä hyvin tolerantista, luovasta, rauhanomaisesta tavasta tarttua ongelmiin. Ja olette oppimaan, että nationalismi luo vähenee toivottavasti ja Ehkä me Euroopan unionin tehtävään tarttua tähän nationalismin kysymyt ongelmaan ja työskennellä nuorten kanssa tulevaisuudessa. Myöskin kehuisin tätä osaa kertomuksessa, jossa suositellaan Makedoniaa. Hy- hyvä tahto ja empatia varmaan tarvitaan vähän nimi ongelman ratkaisemiseksi ilmaisisin tyytyväisyytymme halliryhmän puolesta, että Kroatian neuvottelut alkavat normaalilla vauhdilla. Saman aikaan painettaisin kuutta avointa ongelmaa, jotka täytyy hoitaa ensinnäkin serviväestön paluu, toinen rikollisuus ja sitten on vielä nämä avaimet rajakysymykset naapurimaiden kanssa. Montenegron suhteen kysymys on yhä järjestäytynyt rikollisuus ja paineet lehdistön suuntaan. Kiitoksia edustaja Vagl. Nyt päätämme toisen kysymyskierroksen tähän. Annan vielä puheenvuoron viimeiseksi kollega Koppalle puolitoista minuuttia. Uh, President, uh, Mr. Commissioner, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsenelle. Lämmin kiitos tekemästänne työstä. Joitakin lyhyitä huomioita. Kreikan hiljattaiset vaalit. Papandreou on pääministeri ja nyt on suuria odotuksia siihen, että Tesla, Thessalonikin sopimuksesta pidetään kiinni ja päästään eteenpäin. Uusi hallitus on ottanut velvoitteen edistää neuvotteluita, mutta tanssissa tarvitaan aina kaksi osapuolta, jotta ratkaisu löydetään. Neuvost- komissio voi olla hyvin suureksi avuksi tässä. Jos kysymys saadaan ratkaistua niin tätä kautta todella voidaan päästä eteenpäin. Sitten Turkista. On äärimmäisen hyvä asia, että Turkki on sanonut olevansa valmis palaamaan neuvottelupöytään, mutta on pettymys, että missään ei viitata siihen, että Kreikan vuonna 2002 allekirjoitetun ohjelmasopimukseen palattaisiin. Tähän ei viittaa Kreikka eikä EU. Mikä on näkemyksenne Turkin velvoitteisiin näiden asioiden täytäntöönpanossa? Sitten Serbia. Yksi puolisen väliaikasopimuksen täytäntöpano on lähtenyt käyntiin. Mitä tässä on nyt odotettavissa? Neuvosto ei ole tätä vielä kommentoinut. Onko näin ehkä Onko jotain huomiota tulossa joulukuussa? Kiitoksia. Tähän päätämme toisen kysymyskierroksen. Anna puheenvuoron komission jäsenelle. Hän, pyydän häneltä tiiviitä vastauksia ja täsmällisiä vastauksia. Kiitoksia. Thank you. <clears throat> Thank you for your, your questions. Kiitos kysymyksistä. Ryhmittelen ne jotta voisin vastata tiivissanaisemmin. Aloitan kysymyksellä, joka liittyy Ant- Ankara-paitakirjaan, Haji Giorgio ja Brock otti esille ja Howitt. Ehkä muutkin viittasivat siihen. Sehän on vankasti esityslistalla. Olen sen tietoinen tästä tässä kontekstissa. Ja 2006 neuvostoon loppupäätelmien mukaisesti pitäkäämme mielessä, että olemme juuri kestelleet kahdeksan lukua, keskeyttäneet kahdeksan lukua Turkin neuvottelussa 25.8. kahdeksan tärkeää, kuten ulkoiset taloussuhteet, maatalous, kuljetus ja niin poispäin. Siksi, että Turkki ei täytä Ankaran protokollaan ehtoja. Tämän täytyy lisätä, että yksi jäsenvaltio olennasti blokkaa viisi lukua toinen vielä useamman muun. Nämä kahden keskeistä syistä tai syistä, josta ei ole sovittu yhdessä EU:ssa. Meillä on tietysti tiettyjen muiden lukujen avaamiseksi, sulkemiseksi benchmarkkeja. Nykytilanteessa luvut alkavat loppua. Pidetään sekin mielessä komissiona meidän institutionaalinen roolimme on tarjota faktuaalisia objektiivisia arvioita. Me olemme tehneet sen, olemme kritikoineet Turkkia siitä, että se ei täysin Ankara-protokollaa ole täytäntöönpannut. On neuvoston tehtävä tehdä siitä johtopäätökset ja tehdä mahdolliset päätökset neuvosto harkitsee asiaa joulukuussa kokouksessa, joka käsittelee tätä erityistä asiaa. Muistan tämä 2006 sanoin, että hyvin, hyvin, koska kirjoitin sen itse. Osaan tämän lähivuosina neuvosto ja komissio tulevat arvioimaan Turkin edistymistä Ankaran protokollan täytäntöönpanossa lähivuosina, erityisesti 2008, 7, 8 ja 9. Miksi nämä vuodet lisättiin tähän? Koska useissa jäsenvaltioissa oli vaalit tuona vuonna. Yhdessä isossa jäsenvaltiossa oli vaalit tänä vuonna, joten ulkoministerit halusivat viittaa johonkin vuosiin, mutta Tämä ei ole mikään deadline. Lähivuodet eivät ole 2007, 89, vaan lähivuodet pilkku erityisesti 2007, 89. Tällainen on päätös. Oli mikä oli. Tärkeää on alleviivata sitä, että Turkin velvollisuus on täyttää Ankaran protokollan ehdot. Ja siksi voimakkaasti rohkaisemme Turkia etenemään edistymiskertomuksessa tässä ja myöskin johtopäätöksissämme. Ja neuvotteluita kattava ratkaisua tukeva merkittävä edistysaskel olisi, että Kyproksen suhtaan olisi kuin normaali jäsenvaltio, jossa valitsee rauhaa. Aina kun menen Nikosiaan ää, äh, olen kun aikakoneessa olen ikään kuin Checkpoint Charles, Charlin kohdalla, jossa on jaettu kaupunki sellaisia ja Euroopassa pitäisi olla. Tukekaamme kattavaa ratkaisua, tukekaamme kahden yhteisön johtajia ja me pyydämme Turkia myös tekemään tämän. Sitten kurdikysymykseen liittyen. Saan tämän vuoden kertomuksen polttopisteessä – ja tärkeäksi myös Turkin sisäpolitiikassa. We are calling for cultural and uh, linguistic rights for all. Edellytämme kulttuuristen ja kieli oikeuksien kunnioittamista mukaan lukien kurdit. Tämä on pysyvä edellytys meidän taholtamme. Kuitenkin on niin, että tilanne on kehittynyt hyvin näiden asioiden suhteen hiljattain. Voimme siis olla aika tyytyväisiä, voimme rohkaista turkkilaisia jatkamaan eteenpäin tällä tiellä. Tänä vuonna Turkissa kurdilaisia ohjelmia tulee vuorokauden ympäri. Se on hyvä asia. Odotamme muitakin poliittisia aloitteita kuulemisen pohjalta. Aloitteita, joiden kautta koulutusasiat kehittyisivät ja myös julkisten palvelujen saatavuus paranisi. Kertomuksessamme toteamme, että Turkin on taattava kulttuurinen moninaisuus. Sen on varmistettava vähemmistöjen suoja ja kaikkien kansalaisten suoja riippumatta heidän alkuperästään. Ja muistutamme myös ihmisoikeuksien yleissopimuksesta ja vähemmistöjen suojan yleissopimuksesta. Herra Howitt mainitsi Turkin ja Armenian väliset suhteet. Puhuin niistä jo, kun puhuin suhteiden normalisoinnista. Meidän ei pidä myöskään unohtaa turkkilaisten intellektojen viemää kampanjaa, jossa hallitusta pyydetään pyytämään anteeksi Armenian kansanmurhan johdosta. Meidän ensimmäinen viestimme koskee siis sitä, että rohkaisisimme turkkilaisia ja armenialaisia aloittamaan rehellisen vuoropuhelun kunnioittain historiallista totuutta, erityisesti kun kyseessä on niin traagiset tapahtumat kuin vuonna 1915. Nämä ovat asioita, joita historioitsijoiden on käsiteltävä avoimen vuoropuhelun kautta. Tätä kautta voidaan päästä pysyvään sovintoon. Tästä syystä on taattava paljon suuremmassa määrin ilmaisunvapaus Turkissa, jotta voidaan edistää tämän tyyppistä vuoropuhelua. Siihen on hallituksen taholla suhtauduttu myönteisesti. Me tuemme tätä prosessia, jonka, kaut, jonka tarkoituksena on normalisoida suhteet ja, ja parantaa myös sisäpoliittista tilannetta. Hyvä puheenjohtaja. Seuraavaksi käsittelisin edustaja Lansdorfin kysymystä. Hän pohti, olisiko tästä ulkopolitiikastamme vedettävä jotenkin johtopäätöksiä tulevaisuutta ajatellen, erityisesti ottaen huomioon rajariidat Kroatian ja Slovenian välillä? Minun on sanottava, että sovittelumme on ollut hyvin tiivistä useiden kuukausien ajan Zagrebin ja Ljubljanan välillä – työ päät, saatiin päätökseen kesäkuussa, kun tein sovitteluehdotuksen molemmille osapuolille. Olimme hyvin lähellä sopimusta. Ongelma koski vain määrä aikoja. Lähdimme kyllä hyvin kaukaa, se minun on sanottava. Slovenia pyysi poliittista sovittelua. Muistatte varmaankin, että sitten tulee mainittiin herra Ahtisaaren nime, nimi mahdollisena sovittelijana. Kroatia äh, viittasi vain kansainväliseen rikostuomioistuimeen, mutta loppujen lopuksi kuitenkin äh, pääsimme sopuun ja äh, saatoimme hyödyntää sovittelutuomioistuinta, joka on tässä ulkoinen elin ja oma sovittelupanoksenikin oli mukana. Näin ollen vuonna 2005 pääministeri Saladerin eroamisen jälkeen äh, vuoropuhelu saatettiin aloittaa ja luottamuksen ilmapiiri palauttaa komission teknisen työnkin ansiosta ja näin asiat saatiin nyt kähtämään eteenpäin ja päästiin Kroatin jäsenyysneuvotteluiden aloittamiseen. Mitä tästä olisi otettava opiksi? Komissiolle ei ole koskaan helppoa taata tällaista sovittelua Euroopan unionin jäsenvaltion ja ehdokasvaltion välillä. Ehdokasvaltion osalta siellä ajatellaan, että komissiolla on taipumus suosia jäsenvaltiota, jonkinlainen yhteisöpreferenssi tässä olisi ikään kuin vallassa. Toisaalta jäsenvaltio taas saattaa ajatella, että no mutta kyseessähän on laajentumiskomissaari, ehkä hän tuntee olevansa lähempänä ehdokasvaltiota. Oli miten oli, kaikki sujui hyvin ja sopimukseen pääsimme. Uskon, että Slovenian ja Kroatian väliset suhteet tulevat tulevaisuudessa kehittymään myönteisellä tavalla. Sitten lopuksi vielä haluaisin käsitellä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tulevaisuutta. Mitä oppia voimme ottaa tapahtuneesta? Ensinnäkin YUTPn ytimenä on taata naapurustomme vakaus. Meidän on siis käännettävä naapureidemme puoleen Valkkanen ja Välimeren itäpuolen ja Kaakkois-Euroopan puoleen. Näin voimme toimia globaalina toimijana. Jos emme pysty olemaan uskottavia lähinaapurustossamme, kuinka kuvittelee, että voisimme olla uskottavia kauempana – meidän laajentumispolitiikkamme on siis oltava jatkuvuudessaan uskottavaa. Edelleen eh, sisäinen voimamme, yhteismarkkinamme, ympäristö- ja kuluttajapolitiikka, kuluttajasuojan politiikkamme, kaikki tämä sisäinen voima on eh, hyödyntävä niin, että se näkyy myös ulkopuolella. Emmekä tässä asiassa ole riittävän vakuuttavia. Emme panosta riittävästi omiin valtteihimme, kun neuvottelemme talousasioista kolmansien maiden kanssa. Energia tästä esimerkkinä. Energia kysymyksestä tulee tälle parlamentille ja komissiolle tulevan aivan avainkysymys. Kollegani on tehnyt tällä alalla erittäin hyvää työtä komission jäsen Piivaus. Meidän on jatkettava eteenpäin ja vahvistettava yhteismarkkinoitamme. Sille perustuu energiaturvallisuutemme. Voimme tietenkin rakentaa kaasuputkia sinne ja tänne. Se on tärkeää. Meidän on myös taattava Euroopan maiden väliset yhteenliitettävyydet verkostojen välillä. Meidän on myös hyödynnettävä Lissabonin sopimusta ja hyödynnettävä Lissabonin sopimuksen tarjoamia eri välineitä. Olen suurella mielenkiinnolla tutkinut Elmar Brokin mietintöä ja olen tyytyväinen Euroopan parlamentin tekemistä ehdotuksista. Uskon, että olemme aivan samoilla linjoilla ulkopolitiikkaa on kehitettävä jäsenvaltioiden panosten ja resurssien avulla, mutta teidän Euroopan parlamentin ulkoasian valiokunnalla tulee tulevaisuudessa olemaan keskeinen rooli tavoitteiden saavuttamiseksi. Olen varma, että tulette viisaasti käyttämään tätä uutta valtaa. Kiitos komission jäsen. Vielä viimeinen kysymyskokonaisuus. Meillä on täällä vielä kymmenen puheenvuoron esitää ja minuutti jokaiselle. Teokarus on ensimmäinen puheenvuoron täyttäjä, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kaksi kysymystä haluaisin esittää. Bosniasta sanoitte, että EU-hun ei voi liittyä mikään protektoraatti, joten täytyy pohtia vielä sitä, että EU ei hyväksy Turkin ehtoja, mitä tulee tiettyihin takuihin Kyproksesta ja sitten tämä protektoraatti, miten siihen pitää sitten suhtautua. Ja sitten toiseksi kertomuksessa ne sanoitte, että Turkki pohjautuu neuvotteluissa keskusteluihin, eikä vuoden 2009 lopussa ole mitään aikarajaa. No, keskustelut. Turkki haluaa käydä keskustelua ainoastaan omin eh- eh- omilla ehdoillaan. Ja jos katsotaan maa, Kyproksen kahtia jakoa, tilanne ei ole mitenkään normalisoitunut. Miten tämä nyt pitäisi sitten ymmärtää? Haluaisin sanoa tästä vielä paljon enemmän, mutta aika loppu kesken. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja yksi minuutti. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsenä. Voin vain onnitella teitä tästä kertomuksesta. Yleisesti ottaen on tärkeää seurata prosessia kaikkien länsimaiden, länsi-Balkanin maiden osalta. Makedonian osalta on hyvä suositella, niin kuin te olette tehneetkin. että kun Makedonia aloittaa neuvottelut, sitä tullaan seuraamaan paljon lähempää. Viisumivapaus on hyvä asia. Makedonian kansalaisten on voittavaa matkustaa Bulgariaan, Kreikkaan ja niin edelleen. Mutta on tärkeää, että Makedonian hallitus tietää, että liittymistä hakevien kansakuntien rakentaminen ei mitenkään liity äärimmäiseen nationalismiin tai historian manipulointiin. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Görens, yksi minuutti. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Us, puhutaanpa vähän laajentumisprosessin uskottavuudesta EU:ssa. Jotta prosessi olisi uskottava, sille on oltava kaksi osapuolta, jotka pitävät kiinni omista sitoumuksistaan. Ehdokasmaiden on noudatettava omia sitoumuksiaan. Euroopan parlamentin on antava hyväksyntänsä ja kaikkien jäsenmaiden Euroopan unionissa on hyväksyttävä tilanne. Tähän, tähän mennessä ennen ennen Lissabonin sopimuksen hyväksyntää jotkut maat ovat ilmaisseet vihamielisen asenteensa liittymistä ajatellen. Kun nyt luultavasti Lissabonin sopimus astuu voimaan, voitteko vahvistaa, että kaikki jäsenvaltioiden ilmaisemat varaumat on poistettu? Eh, grazie onorevole, la parola ora per un... Kiitoksia seuraavaksi. Yksi minuutti Seuraavaksi edustaja Cornelis. Yeah. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minusta oli oikein rohkaisevaa ja kehottavaa, että Kreikka asettaisi kansalliset kysymyksensä Syyrian-Makedonian suhteen. Mutta neuvostonhan on päätettävä ja ymmärsin, Kaiken oikein, herra että pidätte sormia ristissä, että nimikysymys ratkeaa aina päätöstä? Vai uskotte, että myönteinen päätös tulisi, vaikka nimikysymystä ei ratkaistaisi? Kysyisin myös Bosniasta, joka poliittinen umpikuja on erittäin huolestuttava. Neuvotteluihin on investoitu paljon mutta on huija, että neuvotteluita ei ollut hyvin valmisteltu ja että e EUn rooli ei olisi rakentava. Haluaisin kommenttejasi siitä. Kiitoksia. Seuraavaksi lopulta puheenvuoro kollega Medleville. Eigen Nederland bij. Puheenjohtaja, Viime loppuna romanialainen rikos, rikollisjengi melkein ryösti minut omassa maassani Hollannissa. Tuolloin ajattelin teitä, herra Reen, te olitte vastuussa liittymisestä ja nyt Hollannin kansalaiset joutuvat rikollisuuden uhreiksi. Ja nyt vain jatketaan laajentumista. Turkissa edistys on ollut heikkoa. Se on islamilainen maa ja te olette yhtä naivi kuin suurin osa täällä paikalla olevista. Sanot, mm, islam on ideologia, joka hallitsee koko politiikkaa. Ja sitten Kypros-kysymys. Sanoitte, että miehityksen on loputtava. Ensi viikolla lähden Ankaraan. Voin viedä sinne kirjan, jos kirjoitatte, että Turkin pitää vetäytyä Kyprokselta tänä vuonna. Grazie, onorevole Medler. Kiitoksia, edustaja Madlener. Seuraavaksi edustaja Mavroniko, yksi minuutti. Βρίσκομαι σε πλήρη αντίθεση σε σχέση με την έκθεση προόδου της Τουρκίας και πολύ δεν περισσότερο vastustan täysin tätä kertomusta, mitä tulee suhteisiin Turkin kanssa. 7, kahdeksassa ja yhdeksässä on näitä historiallisia ongelmia, mutta todellista ongelmaa ei haluta katsoa. Se on Kypros ja Turkin kielteinen asenne. Ongelma on eurooppalainen. Jos katsot jos meidän on Kypros-asiasta oltava huolissamme, jos olemme muutenkin ihmisoikeuksista huolissaan, ei tu- Turkki ole joka ei edisty. Tässä puhutaan kahdesta valtiosta. 300 000 siirtolaista on siirretty tuonne val- vallatuille alueille. Kertomuksessa ei heijastella näitä tosiasioita. Minulla ei ole mitään kysymystä itse asiassa komission jäsenen. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Van Baalen, yksi minuutti. Thank you, Mr. President. Like Mr. Madlener, I'm from... Ku... Minäkin olen hallinnassa, mutta kukaan romanialainen ei ole koskaan ryöstänyt minua. Tähän tämä selväksi. Minulla on kysymys herra Reenille. Hän sanoi, että hän on optimisti laajentumiskomission jäsenenä Haluaisin pikemminkin nähdä hänet realistina. Kysymys on faktoista. Turkki ei halua ratifioida ja täytäntöön panna Ankaran protokollaa. Turkin ulkoministeri oli äskettäin Hollannissa. Hän sanoi näin. Handelsblattissa lehdessä on tästä haastatteluja myöskin Klingendal-instituuttiin puheessa tämä sanottiin. Hän ei täytä sitä, koska ensinnäkin pohjois sitä nyt sitä, sitä täytyy eristää lisää. Ehkä hän ei tätä ehtoa asenna. Hänen täytyy ratifioida, hänen täytyy täytäntöön panna. Ja mitä, mitä me saamme Turkin tähän pisteeseen? Haluaisin suoran vastauksen komissiolta. Järjestetäänkö neuvottelut vai onko muuta sanktioita? Grazie collega, ora la parola alla collega Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Munich, yksi minuutti. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä komission jäsen. On tärkeää, että neuvotteluja jatketaan. Olen erityisen tyytyväinen näistä monimutkaisemmalta näyttävistä tilanteista, erityisesti Kosovon osalta mitä tulee näihin äh, lukuihin, jotka ovat vielä auki, kuten visumivapaus, Japan, euro, välimerellinen sopimus ja taloudelliset ja verotukselliset sopimukset Balkanin kanssa, onko ne, ollaanko niitä saattamissa päätöksen äh, turvallisuus, YK turvallisuusneuvoston äh, päätöslauselman mukaisesti, niin tässä on aina pätevä viranomainen. Sitten mitä tulee tämän valiokunnan varajäseniin, uskon, että silloin kun puheenjohtaja pö- puheenvuoro pyyntöjä on niin paljon, niin puheenvuoroja olisi annettava vain varsinaisille jäsenille. Niin, näinhän olemme pyrkineet tekemäänkin. kollega Botskurt, yksi minuutti. Uh, Kiitos, puheenjohtaja. As the shadow rapporteur for the... Haluan esittää kysymyksen Bosniasta sosiaalidemokraattien varjoesittelijänä. Puhuit paketista. Bosniassa on selvästi umpikuja. Mitä perustuslaillisia uudistuksia odotat, koska päätöksentekomenettely on jumissa? Onko tämä ajattelu vai odotatko edistymistä? Ja toinen kysymykseni liittyy kahden keskeisiin suhteisiin ja että niiden ei pitäisi puuttua Kroatian liittymisprosessiin, mutta Turkin tapauksessa se itse asiassa nämä kahdenväliset kysymykset puuttuu tähän prosessiin. Voisitko selittää tämän, koska minusta tämä ei kuulosta ihan johdonmukaiselta. Kiitoksia edustaja Botskurt seuraavana. Edustaja Pantseri, yksi minuutti. Kiitos puheenjohtaja aivan yleisluontoinen yksinkertainen kysymys. Näin hyvin, mitä edistystä on tapahtunut, mutta haluan hieman puhua näistä epäilyksistä. Meidän täytyy todella ymmärtää, halutaanko Balkanin ongelma ratkaista niin, että nämä kaikki maat ovat mukana ratkaisussa eikä tavallaan yksitellen. Ymmärrän, mitä riskejä tässä on, kun odotetaan hieman enemmän. Jos käydään neuvotteluita yhden maan kanssa kerrallaan, niin joku saattaa jäädä taas EUn ulkopuolelle. Täytyisi päästä eroon ongelmista, joita liittyy liialliseen kahdenvälisyyteen. Kiitoksia. Lopuksi vielä kollega Fajan. Yksi minuutti. Thank you, Chair. Um, I would like to... Kiitos. Puheenjohtaja, pidän myönteisenä myönteis, hyviä uutisia Länsi-Balkanin suhteen, mutta minä olen esittelijänä viisumi liberalisoinnin kysymyksessä Länsi-Balkanilla. Ja vetoisin siihen, että viisumin liberalisointiprosessi olisi reilu ja tiukka Bosnia ja Herzegovina suhteen olisi vastuutonta pitää viisumin liberalisointia pelinaappullinen panttivankina äh, Sarajevan poliittisen neuvottelun suhteen. Tiedän, että olette usein varovaisen optimistinen, mutta kysyisin sinulta, minu, milloin odotatte Bosnian ja Albanian kansalaiset voivat vapaasti matkasta EUn ja Kroatian edistymiskertomuksessa ei mainittu mitään Ljubljanska Bankkaan avoimia kysymyksiä ja sen suhteen tapahtuvaa edistymistä. Kuinka vakavana pidät näitä jättää ja muita avaimia kysymyksiä Kroatian loppusuoralla. Kiitoksia vielä puheen, puhujalistan ulkopuolelta minuutti. Pagman Nikola. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. En kuulu jäsenenä tähän valiokuntaan, vaan olen toisen jäsenen tilalla. Turkki, puhuitte siihen liittyvistä ongelmista liittymisen suhteen. Ongelmia on kuvattu, mutta kertomuksessa ei puhuta mitään sanktioista. Miksi ei? Ja aiotteko ehkä laatia näistä oman kertomuksen tai esitellä näitä asioita neuvostossa? Sitten Skopje. Pidämme edistyksiä hyvänä Makedonian virallinen nimi on entinen Jugoslavian tasavalta, Makedonia. Sitten vielä kysymys laajentumisesta. Euroopassa on tiettyjä kansallisia lähestymistapoja. Onko tämä toivottavaa? Kiitoksia edustaja Papa Nikolau. Meillä on vielä joitakin minuutteja ennen kuin ihmisoikeusaliovalikunnan kollegamme tulevat tähän saliin. Nyt voitte vastata näihin useisiin kysymyksiin. Komission jäsen Olli Rehn, olkaa hyvä. Thank you. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Aloittaisin Rova Mavron Nikolaksen, Herman Vaalenin ja Papa Nikoloon lausumista liittyen suhteiden normalisaatiin Kyproksen ja Turkin välillä ja Ankaran protokollaan. Olen vastannut jo tähän kysymykseen jo kaksi kertaa. haluan toistaa. Arviomme on hyvin faktapohjainen ja objektiivinen. Se on institutionaalinen roolimme. Ja olemme nyt antaneet kertomuksemme neuvostolle. Tiedätte hyvin, että 2006 komission ehdotuksesta keskeytettiin kahdeksan lukoneuvotteluissa. On olennaista, että Turkilta pötkähtää eteenpäin, täyttää protokollan, siellä äänestää sen velvollisuutensa. Se olisi myös merkittävä luottamusta lisäävä toimenpide. Samaan aikaan oli joitakin kysymyksiä, jotka liittyvät myös mitä me teemme Kyproksen turkilaisyhteisön suhteen. Ja muistan, että 2004 annan suunnitelman sen kansanäänestyksen jälkeen neuvosto pyysi komissiota tekemään kattavia ehdotuksia, jonka tarkoituksena on helpottaa Kyprokseen äh, yhdistymistä ja Turkin, äh, Kyproksen turkilasyhteiseen eristämisen lopettamista ja pyrittiin myös sen taloudellista asemaa parantamaan. Me teimme näin. Meillä oli kaksi ehdotusta. Yksi koskee rahoitustukea, 259 miljoonaa euroa. Sitä täytäntöön pannaan. Toinen koskee välitöntä suoraa kauppaa Kyproksen turkkilaisyhteisön ja muun EUn kesken. Viisi vuotta myöhemmin tämä jälkimmäinen ehdotus suorasta kaupasta on yhä käsittelyssä neuvostossa. Näin huolimatta, että 2007 sama neuvosto on esittänyt uuden pyynnön, että työ suoran kaupan suhteen pitäisi alkaa ilman viivyttelyjä. kuvan saamiseksi tämäkin pitää mielessä. Käyttäkäämme siis energiamme sinne, että saamme tuloksia kat- kattavaa ratkaisua koskevista neuvottelusta herra Kirillov viittasi viisumikysymykseen Fyramin kanssa. Voin kertoa herra Papa Nikolulle. Olen aika hyvä lausumaan tätä pitkää sanaa, mutta ehkäpä se voisi olla jossain vaiheessa käyttäjäystävällisempi ja tämän Makedonian, entisen Jugoslavian tasavalta Makedonia on ihan siinä liigan liikataulukautta kärjessä liittyen viisumivapaaseen saa sen ensimmäinen ensimmäistä ensin vuonna sillä ehdolla, että Eurooppaan sisäministerit ovat yhtä vakuuttuneita kuin minä, että se on turvallista. Olen samaa mieltä, että tämä on paras lääke nationalismia vastaan – ja se on resepti kansalaisyhteiskunnan eurooppalaistamiseksi tuossa maassa. Goebbels viittasi laajentumiseen Lissaboniin ja ymmärrän järkeilynne. Laajentumisartiklat pysyvät melko samanlaisina ja vain artikla pysyy samana kuin nykysopimuksessa sen mukaan karkeasti, mikä tämä seuraplainen valtio, joka No, noudattaa eurooppalaisia arvoja ja elää niiden mukaisesti voi hakea EU-jäsenyyttä. sitä käytännössä siihen, että kun Lissabonin sopimus ratifioidaan ja se astuu voimaan, voimme keskittyä politiikan haasteisiin. Tämä on terveellistä. Meillä on nyt institutionaalisia keskusteluja parikymmentä vuotta ja nyt äh, viime aikoina kahdeksan vuotta ja nyt on aika saada jonkinlainen puolivälin so, tauko siihen saada Lissabonin sopimus vaihaan, va- voimaan ja yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka toimintaan ja tarttua rahoituskriisin ja energiahuollon turvaan ja taloustilanteeseen. Ramatriner viittasi Romanian kansalaisiin – en ota kantaa tuohon. Muistan, että Hollannin puheenjohtajakauden aikana 2004 Euroopan unioni teki päätökset Bulgarian ja Romanian jäsenyydestä. Komissio ei ollut vakuuttunut, että tuossa vaiheessa Romania oli valmis. Me halusimme asettaa lisäehtoja yritysliittojen oikeus- ja sisäkysymyksiin ja, ja terässektorin äh, saneeraukseen, mutta EUn jäsenvaltioiden poliittinen paine oli sellainen, meidän piti antaa periksi. Seurauksena oli vahvistettu seurantamenetelmä, jossa oli turvalausekkeita, jossa, jotka liittyvät sehtojen täyttämättömyyteen ja romanialaiset ystävämme voimme muistaa, viitaten minun toimiini, tätä pidettiin kalvinistisena salaliittona. Tämä on kiinnostava geoteologinen ja Euroopan luenta. Olen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, mutta ei se nyt varsinaisesti kalvinistinen ole. Ja olen ylpeä Weberin protestanttisen etiikkaan, mutta hän viittasi taas kalvinisteihin eikä evankelis-luterilaisiin. Otetaan tämä huomioon muistelmissani. Tulen joskus kertomaan, mikä oli Hollannin merkittävä panos Romanian jäsenyyteen. If continue, Madame Boskurt. Herra viittasi perustuslaillisiin uudistuksiin Bosnia-Herzegovinassa. En hauda, käy, halua käydä yksityiskohtiin, koska niitä nyt neuvotellaan. Me emme halua Bosnia-Herzegovinan perustuslain vallankumousta, vaan evoluutiota, joka perustuisi Daytonin rauhansopimukseen. Ja tämä Bosnia Herzegovinaan perustuslaki olisi EU-yhteen sopiva, jotta maa voisi puhua yhdellä äänellä on e toimielimissä ja olisi valmis kantamaan EU-jäsenyyden velvollisuudet hyväksymään, valmis hyväksymään lakeja tai panemaan niitä. Meillä on ihan oikeutettu etupelissä. Meidän täytyy